knows very well. Uh, dear colleague. Parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Oikein hyvää iltapäivää. Ja haluan vielä onnitella kaikkia romanialaisia kollegoita molemmista valiokunnista. Tänään on Romanian kansallispäivä. Esityslista luonnos on hyväksytty. Esityslista voitaneen hyväksyä muutoksitta. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, kaksi ilmoitusasiaa. Tämä kokous välitetään internetissä suorana lähetyksenä. Ja toiseksi ilmoitusasiana meillä on täällä käytettävissämme tulkkaus 22 kielellä. Menettelytapa on tavanomainen, sen hyvin tunnette. Tämähän on jo kolmas valiokuntiemme yhteiskokous. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Mehän teemme tässä nyt yhteistyötä tämän tärkeän mietintöluonnoksen parissa. Ja mitä näihin aiempiin kokouksiin tulee, nämä kaksi valiokuntaa ovat sopineet, että – kaikki yhteiskokoukset johdetaan kahden puheenjohtajan toimesta rouva Vicky Ford, kollegani ja minä johdamme näitä kokouksia. Tämä on erittäin mukavaa mielestäni. 1287 tarkistusta meillä nyt sitten on, ja tässä eivät mukana laskuissa vielä ole muiden valiokuntien lausunnot. Lausunnotkin on nyt saatu Yhteisesittelijät molemmat ansaitsevat kiitokset mm, rouva Gebhard, rouva Kalas. Kiitokset erinomaisesta työstä. Me ymmärrämme hyvin, että helppoa tämä ei ole. Varjoesittelijöitä on koko joukko. Ja kiitämme myös varjoesittelijöitä molemmista valiokunnista. Kaiken kaikkiaan 15-17 ihmistä mukana tässä työssä. Ja mukana eivät vielä suinkaan ole avustajamme ja sihteeristön edustajat, jotka toki täytyy myös laskea tähän joukkoon mukaan. Hehän auttavat meitä tässä työssä kovasti. Todella usea, useisiin kohtiin on jo tehty kompromissi. Ehdotuksia me sovimme yhteispuheenjohtaja Fordin kanssa, että olisi oikein hyvä, jos molemmat esittelijät ja varjoesittelijät voisivat puheenvuoroissaan viitata myös muihin kompromissitarkistuksiin, joita ei ehkä vielä ole saatettu päätökseen, mutta joista kuitenkin keskusteluja käydään. Tämä olisi varmasti erittäin hyödyllistä koko keskustelulle, jos teillä on kompromisseja, no kuinka monta sitten hyvänsä onkin, niin Entäpä sitten kaikki muu lopputeksti? Se on erittäin tärkeää sekin, että pyytäisin ehkä esittelijöitä kertomaan kantansa ja varjoesittelijöitä samoin toki. Voisitte hiukan kertoa kannoistanne näiden suhteen. Ja todella muiden valiokuntien lausunnot otetaan sitten sääntöjemme mukaisesti myös mukaan joko kompromissitarkistuksiin tai äänestyslistalle. Kompromisseihin tai äänestyslistalle pääsevät siis myös lausunnot. Keskustelumme pääsee tässä nyt hiljalleen käyntiin. Voisin muuten vielä tässä viitata aiempien kokousten pöytäkirjoihin. Nehän on teille toimitettu 10. marraskuuta kokouksen pöytäkirjat on toimitettu ja ne voidaan katsoa hyväksytyksi, jos niihin ei huomioita esitetä. Huomioita ei näytä pöytäkirjoihin olevan, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Ja nyt, jos saan pyytää yhteispuheenjohtaja Fordia ottamaan nuijan käteen. Um, thank you everyone for coming. Kiitos. Kiitos siitä, että tulitte paikalle selventääksemme yhdessä, missä olemme me aiomme äänestää nyt parlamentin julkilausumasta 14.12. ja olemme tietoisia siitä, että komissio aikoo myös esittää ehdotuksia ensi viikolla. Ja olisi kovin hyvä tässä nyt, jos emme vain yksinomaan keskustelisi kompromisseista, joista olemme yhtä mieltä, vaan myöskin niistä, joissa vallitsee erimielisyyksiä, jotta voimme auttaa esittelijöitä ymmärtämään tilanteen paremmin. Ja jos nyt jäsenillä on erityishuomioita näihin ehdotuksiin, joita voi tulla ensi viikolla, niin toivon todellakin, että komissio kuuntelee hyvin tarkkaavaisesti, koska parlamentti saa kannattaa siirtyä kohti erilaista näkemystä kuin komissio kuin mitä komissio aikoo julkistaa ensi viikolla, joten nyt on varmaan viimeinen tilaisuus meillä vaikuttaa komission ajattelutapaan. Kiitos. Kiitoksia. Aikaa ei ole hukattavaksi koska itse asiassa tässähän on enää kolmisen viikkoa aikaa saattaa tämä työ päätökseen. Joten äh, aikaa ei todellakaan ole. Näin ollen äh, pyytäisinkin nyt me käyttämään puheenvuorot. Oletteko sopineet, äh, kumpi aloittaa? Oletinkin, että olette tästä sopineet. Edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Me vuorottelemme. Me vuorottelemme. Tänään on minun vuoroni käyttää ensimmäinen puheenvuoro, puheenjohtaja. Ja toden totta, työt etenevät. Ei tämä aina ihan helppoa ole. Ei suinkaan mielipiteitä ja mielipideeroja on olemassa muun muassa poliittisten ryhmien välillä ja toisaalta olemme tietenkin myös odottaneet lausunnon antavien valiokuntien kannanottoja. Artiklan 54 mukaisestihan meidän täytyy ottaa huomioon muidenkin valiokuntien kannat niiden toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä. Kompromissitarkistuksia on nyt hiottu tähän mennessä 38 kappaletta. Ne liittyvät neljään eri asiakokonaisuuteen. Kaksi ensimmäistä kokonaisuutta ovat oikeastaan jo valmiit pari pientä yksityiskohtaa vielä hiottavana viimeiset keskustelut, mutta voinemme todeta, että nämä kaksi ensimmäistä kokonaisuutta on hoidettu ja kaksi seuraavaa kokonaisuuttakin ovat jo olleet käsittelyssä, niitä on pohdittu ja kompromissitarkistuksia on luonnosteltu muiden valiokuntien valmistelijoiden sekä tietenkin varjoesittelijöiden kanssa. Seuraava kokouksemme meillä on torstaina ja silloin työ taas jatkuu. Nyt en tietenkään voi teille esitellä kaikkia 38 kompromissitarkistusta. Se ei onnistuisi, mutta puheenjohtaja, ehkäpä seuraan te- teidän neuvoanne ja kerron, että mitkä kysymykset ovat niitä, jotka vielä vaativat poliittisia keskusteluja, koska niihin liittyy mielipideeroja ja kompromissien löytäminen on hankalaa. Kappale 15, siitä voisin lähteä liikkeelle. Siinä kyse on pakettitoimituksista ja tässä kysymyksessä on erilaisia käsityksiä siitä, miten laajasti tai kokonaisvaltaisesti lähestymme tätä asiaa. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä on yksi kaikkein suurimpia ongelmia rajat ylittävissä sähkö sähköiseen kauppaan liittyvissä lähetyksissä. Eli täytyy ensinnäkin äh, pohtia kustannuksia, mutta myös äh, pakettien toimitusvarmuutta äh, ja laatua ylipäätään. Ja tähän liittyy todellakin, ja tämän sanon nyt minä henkilökohtaisesti, niin meidän täytyy ottaa mukaan paitsi hinta, ulottuvuus, myös tietenkin vaikutukset työelämään, työntekijöihin, työntekijöiden työnlaatuun ja palkkaan. Nämä, tämä sosiaalinen ulottuvuus on otettava myös huomioon. Tämä on nyt keskustelu, jota poliittisten ryhmien välillä käymme tässä yhteydessä. Minä sanon nyt aivan selvästi, että työllisyysvaliokunta, joka on tehnyt erittäin hyvän ehdotuksen näiltä osin, niin no se on ehkä hiukan pehmeämpi kanta kuin mitä omassa tarkistuksessani olin ehdottanut, mutta voinemme varmaan löytää valiokunnan ehdotuksesta pohjalta hyvän kompromissin. Sitten käytiin aika kiivastakin keskustelua alustoista ja palveluista alustoilla – ja nyt mielestäni meidän ei vielä ole onnistunut tässä saamaan lopputulosta aikaan. Ensin Kallas ja minä olimme tehneet varjoesittelijöille erillisiä kompromissiehdotuksia, koska emme kerta kaikkiaan pystyneet sopimaan asiasta. Mutta nyt olemme päässeet jo sen verran pitkälle, että nyt voimme tehdä yhteisen ehdotuksen, ja sen olemmekin tehneet. Ja tässä kyse on nyt siitä, että tehdään selkeä ero. On tehtävä selkeä ero alustojen välillä alustat rakenteena, jota tarjotaan ja miten ne toimivat, miten näitä alustoja voidaan käyttää, yhtäällä näin. Ja toisaalla sitten taas ne palvelut, joita tarjotaan alustojen kautta. Tämä lähestymistapa. Ja tämä nyt, mielestäni tässä olemme nyt onnistuneet tämän Eh, erottelun tekemään, koska kyllä täytyy ihan suoraan sanoa, että ei kaikkea voi heittää samaan soppaan. Alustat ovat hyvin erilaisia, enkä mitenkään usko, että meidän onnistuu löytämään eh, sellainen eh, rakenne tai määritelmä, joka sopisi kaikille. Nämä tarjottavat palvelut ovat niin erilaisia, että yhtä, yhteistä määritelmää on mahdoton löytää. Monissa tarkistuksissa tähän, tätä on kyllä yritetty, mutta mielestäni meidän ei tulisi edes pyrkiä löytämään yhtä yhteistä määritelmää. Meillähän on sähköisen kaupan kautta tarjottavia palveluja tai vaikkapa hotellihuoneiden tarjontaa tai vaikkapa taksipalvelujen tarjontaa tai tieteellisiä alustoja, joiden pohjalta tiedemiehet tekevät yhteistyötä. Ei näitä kaikkia voi kohdella samoin ja käsitellä samoin. Tässä on tehtävä eroja. Se on hankala tehtävä, emmekä me sitä varmaan saa kyllä tässä nyt täysin hoidettua loppuun. Mitä sitten tulee näihin palvelualustoihin, niin kysyä myös siitä, miten kokonaisvaltaisesti lähestymme asiaa. IMKO, IMKO-valiokunnalla on kokonaisvaltaisen lähestymistavan perinne. Me olemme jo vuosia sanoneet, että palvelut eivät, Mitä ei voi tarkastella eh, tällaisena pienenä kokonaisuutena, vaan suuret yritykset, pk-yritykset, kuluttajat, työntekijät, kaikki on otettava huomioon, jotta ongelman nämä kaikki eri puolet tulevat huomioon otetuiksi. Tämä on, tämä on aikamoinen hankaluus tässä työssä, mutta mielestäni tässäkin on nyt kyllä aika hyvin jo edistytty. Ja puheenjohtaja keskeyttää lyhyt huomio. Itse asiassa Äh, teillä on nyt vielä minuutti, mutta tällä kertaa esittelijät voivat saada hiukan pidemmät puheenvuorot. Äh, Yhdeksän minuuttia kummallekin, eli teillä on nyt vielä kaksi ja puoli minuuttia jäljellä. Mutta, mutta ei enempää sanoa puheenjohtaja. Kyllä, kyllä, tämä on hankalaa, ähm, mutta minä halusin puheenjohtaja teidän pyynnöstänne kertoa nyt, missä mennään näiden kompromissien suhteen ja miltä osin vielä on ongelmia. Sitten on tietenkin kysymyksiä, joista on keskusteltava, joista on keskusteltava e, esimerkiksi televiestintä, mutta e, edustaja Kallas ehkä viittaa tähän pikemminkin. Tämä on pikemminkin ITREN toimivaltaan kuuluva asia. Sitten kyberturvallisuus laiton sisältö internetissä ja niin edelleen. Nämä ovat asioita, joihin emme vielä ole ehtineet puuttua. Libevaliokunnan kanssa erityisesti tulemme vielä näihin puuttumaan. Ja nyt jo lopettelenkin puheenvuoroa, niin ehkä voin palata sitten myöhemmin keskustelussa vielä asiaan, mutta tekijänoikeuskysymys on kyllä myös sellainen, joka meille vatsanväänteitä aiheuttaa erityisesti kulttuuri- ja oikeusasian valiokunnan kanssa yhteistyössä, mutta kyllä tässäkin ollaan hyvällä tiellä. Kiitos ja sitten edustaja Kallas. Um, uh, Kiitos. Haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijää hyvästä yhteistyöstä, kuten koko sihteeristöä hyvistä neuvoista. Paljonhan on tehty tämän mietinnön tiimoilta. Ensimmäiseksi ja yleisesti haluaisin sanoa tai kertoa mietinnön rakenteesta, jonka sihteeristö on luonut ja on hyvä pitää kiinni rakenteesta ja myös silloin, kun katsomme muiden valiokuntien lausuntoja, muistain, että rakenteen pitää olla suhteellinen ottaen huomioon ne aiheet, jotka sitten ovat muiden, joiden osalta muut valiokunnat ovat toimivaltaisia. Ja aloittaisin minäkin alustoista, koska alustot, alustat ovat kaikkein ristiriitaisin aihe tässä yhteydessä. Ja nämä ovat kompromisseja, joista emme vielä ole päässeet yksimielisyyteen. Ja on erittäin tärkeää nyt käydä tästä keskustelua, että meillä on tässä jonkinlainen politiikka, joka johtaa jollain lailla tätä kilpailua. Ja komission avulla meidän pitäisi voida tunnistaa, mitkä ongelmat liittyvät alustoihin. Ja kuten herra Rova Gebhardt sanoi, niin onko ongelma alustassa vai pikemminkin niissä palveluissa, joita alustalta annetaan. Tämänkin pitäisi olla selkeää ja on tärkeää muistaa, mistä ongelma tulee. Tuleeko ongelma joltakin liiketoiminnan suunnalta, joka haluaa ylläpitää jotakin bisnesmallia eikä halua olla yhteistyössä, vai onko tämä ihan todellinen ongelma? Ja sitten vielä tehokkuus. Eli mikä on ollut tehokasta innovaation kannalta on in, netin rajoitettu vastuu Asiantuntijat sanovat, että jos lähdetään pois rajoitetusta vastuusta, niin silloin se tuo valtavasti taloudellisia kuluja, varsinkin pienille yrityksille. Eli voitaisiin ajatella, että hyvä on isot kansainväliset firmat, mutta pk-yritykset eivät voi olla tekemisissä näiden aiheiden kanssa, jollei heillä ole todellista asianajajien armeijaa ja se ei ole hyvä tietenkään kilpailun kannalta. Ja nyt en vain viittaa taloudellisiin menoihin, vaan ihan muihinkin menoihin, kuten ilmaisu vapauteen nähden olen hyvin huolissani. Ja totta kai, jos sitten tulee vastuuongelmia, niin sisältöä ryhdytään karsimaan. Ja sitten pääsy alustoille tasapuolisesti tai tasa-arvoisesti? Onko tässä kyse epäreilusta kilpailusta vai siitä, että syrjitään? Ajattelen vaikkapa hakutuloksia. Nehän perustuvat silloin syrjintään ja meidän pitää välttää tätä, koska tässä on ajatuksena se, että on saatava paras lopputulos. Enkä tue sen takia neutraaliutta, alustojen neutraaliutta, mutta tästä ehditään vielä puhua. Ja vielä toinenkin aihe, telekom, televiestintä. Kilpailu on hyvä asia, siitä olimme yhtä mieltä ja on tärkeää säilyttää pääsy verkkoihin. Yksi sääntö on tietysti palvelun tarjoajille ja Toinen sitten se, että verkot voivat antaa näitä palveluita ja välittää niitä. Ja on tärkeää, että digitaaliset sisämarkkinat harmonisoidaan. Ja kun pohdimme, miten toimimme niin, että miten se pelaa käytännössä. Ja sitten kyberturvallisuudesta on otettava huomioon nykyiset neuvottelut, jotka koskevat tietosuojaa. Ja haluan korostaa tässä sitä, että moni yhtiö ja moni käyttäjä ei suojele omaa IT-järjestelmäänsä. Ja usein ihan perusprosesseissa löytyy ratkaisu, kun päivitetään ohjelmistoja – ja kun panostetaan nimenomaan ihmisiin, jotka ovat perehtyneet kyberturvallisuuteen, kyberturvallisuusratkaisut pitää sopeuttaa inhimilliseen toimintaan. Ja olen hyvin iloinen siitä, että nyt tuetaan tässä tätä datayhteiskuntaa ja datavetoista taloutta, jossa pitää kehittää vielä datavetoisuutta, josta on valtavasti hyötyä meille. Kolmas kompromissien osio, niin luulen, että me emme pääse yksimielisyyteen keskenämme niin meidän pitäisi ehkä tuoda sitten muita ristiriitaisia elementtejä, joista voitaisiin äänestää erikseen, mutta pitäisi kuitenkin löytää semmoisia kompromisseja, jotka enemmistö voi hyväksyä, jotta jokainen olisi enemmän tai vähemmän tyytyväinen lopputulokseen. Thank you very much. Kiitokset. Kiitos molemmille esittelijöille. Olette täysin oikeassa. Kukaan ei varmastikaan ö, koskaan ole täysin tyytyväinen kaikkiin kompromisseihin, mutta pyrimme kuitenkin kaikki löytämään ratkaisun, joka on kaikkien hyväksyttävissä. Kiitos oikein paljon. Tämä tuli kyllä hyvin selväksi ja te myös kerroitte, missä nämä suurimmat ongelmat vielä ovat. Nyt vuorossa ovat varjoesittelijät. Ensimmäisenä EPP-ryhmästä eh, Philip Juvin IMKO-valiokunnasta. Monsieur le Président, merci. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Minä nyt eh, muotoilen puheenvuoroni yhden aiheen ympäri, nimittäin näiden alustojen. Niihin liittyy erinäisiä ongelmia. Ensimmäinen ongelma on alustojen vastuullisuus ja arvojen jakaminen, vaikka sitä me nyt tällä hetkellä keskustelekaan. Vastuullisuuteen liittyen vaikeus piilee siinä, että vuoden 2000 direktiivin, kauppadirektiivin artiklan 12 jälkeen me olemme pyrkineet määrittelemään vastuukysymyksiä alustoissa, sillä tämä kauppa oli silloin syntymässä. Ja me pyrimme toimimaan niin, eivät alustat olisi vastuullisia. Tulos on se, että tällä hetkellä, kun pyrimme taistelemaan laittoman kaupan ja sisällön vastaista taistelua alustat eivät auta meitä, tai alustoilla ei ainakaan ole minkäänlaista selkeää vastuuta tai pakkoa meitä auttaa laittoman sisällön suhteen. Ja kuitenkin Euroopan unioni, kuten kaikki tietävät, kuten puheenjohtajakin mainitsi, Euroopan unioni on tilanteessa, jossa rikkautemme piilee luomiskyvyssä ja ellemme suojele luotua sisältöä. Meillä ei näitä rikkautta ole, eli alustat pitäisi saada mukaan tämän laittoman sisällön vastaiseen taisteluun joko me teemme oikeudellisen vastuun näille alustoille. Tämä olisi hyvin monimutkainen tilanne, tai sitten se, että jätämme tilannetteen nykyiselleen ja laiton sisältö tulee rehottamaan ja uhkaamaan talouttamme. Eli joko me luomme monimutkaisen oikeudellisen järjestelmän tai emme tee mitään. Ja minä toivon, että me pystyisimme jakamaan vastuun tietyllä tavalla oikeudenhaltijoiden ja näiden alustojen välillä, jotta alustat pystyisivät jatkossakin toimimaan. Mutta niillä pitäisi olla rooli tässä työssä. Tämä oli ensimmäinen asia. Sitten toinen asia, puheenjohtaja, päätän hyvin nopeasti, mutta haluaisin puhua sanasen liittyen arvojen jakamiseen sisällön arvon jakamisen. YouTubessa on 500, anteeksi, 600 miljoonaa käyttäjää ja luo valtavan määrän tuottoa, mutta Deezer-musiikkipalvelu luo paljon suuremman määrän tuottoa, miljardi euroa. Eli tässä kyseessä on todellakin se, että meillä on palvelu, äh, jossa oikeudenhaltijat voivat käyttää tiettyä alustaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh. Kiitokset kollega. Ja todellakin varjoesittelijöiden puheenvuorot korkeintaan kolme minuuttia. Te kunnioititte puheaikaa. Sitten me Rova Virkkunen. E yes, I'm here. Yes. It's a committee. Okay. Yes, thank you. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank both the rapporteurs and their teams for the hard work they have been doing Haluaisin kiittää esittelijöitä kovasta työstä. Ei ole helppo asia laatia yhteistä mietintöä ja käsitellä yhteisiä kompromissiehdotuksia, mutta kaikkihan ovat olleet hyvin omistautuneita tälle työlle ja aikataulu on ollut tiukka. Olemme nähneet paljon edistystä neuvottelujen aikana ja kompromissit ovat jo hyväksymis kelpoisia, vaikka työtä vielä onkin ja avoimia kysymyksiä jäljellä, joihin on löydettävä ratkaisu seuraavina päivinä. Meillähän on vain viikko edessämme. On muutamia aiheita, jotka ovat mutkikkaampia kuin muut. Ja aiemmat puhujat ovat kaikki maininneet alustat on löydettävä määritelmä eri alustatyypeille ja selvennystä juridisesta perustasta ja sisällön tuottajista. On tarkasteltava varovaisesti, tarvitaanko myöhempää sääntelyä vai olisiko paras panna täytäntöön nykyisiä lakeja ja vahvistaa niitä. EPPlle on tärkeää luoda innovaatioystävällinen politiikka, joka helpottaa markkinoille tuloa ja joka on samalla reilua. Meidän mietinnössämme periaate voisi olla se, että haluamme puitteet, joissa on samat säännöt samantyyppisille palveluille, olivat ne sitten online tai offline. Ja haluaisimme vahvasti korostaa aloitetta sille tai kannustusta sille, miksi nämä yhtenäismarkkinat ovat, nämä digitaaliset sisämarkkinat ovat niin tärkeät. Ne ovat tärkeät myös työllisyyden kannalta. Ja siksi haluamme tämän insentiiviraportin. Tiedämme, että työpaikat ja kasvu ovat tähkeitä, tärkeitä ja on pysyttävä samassa tahdissa kuin muut toimijat. Ajattelemme esimerkiksi Kiinaa sanoin, että EPP on sitoutunut tekemään kovasti töitä varjoesittelijöiden ja esittelijöiden kanssa saadakseen aikaan hyviä kompromisseja ja päättääkseen työn ajoissa. On tärkeää, että parlamentti ottaa kantansa pian, koska komissio aikoo julkistaa omat ehdotuksensa ensi kuussa, joten olemme valmiita nyt käärimään hihat tulevina päivinä. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia, jotka eh, varjoesittelyiden jälkeen eh, olette pyytäneet puheenvuoroa, niin olisi hyvä ehkä pyytää sitten puheenvuoronne nyt, niin saisimme sitten valmisteltua tämän puhujalistan valmiiksi jo tässä vaiheessa. Seuraavaksi SD Itre-valiokunta edustaja Zorinjo. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meidän äh, varoesittelijämme Mia Petra Kumpula-Natri ei päässyt tänään paikalle, joten äh, kerron hänen terveisensä ja tärkeimmät äh, kysymykset. Euroopan täytyy kuroa umpeen digitaalinen kuilu pysyäkseen kilpailukykyisenä ja teollinen internet ja tuleva 5G ovat äärimmäisen tärkeitä myös Euroopan kansalaisille luonnollisesti. Koko yhteiskuntamme ja työmarkkinoidemme digitalistuminen on äärimmäisen tärkeää ja digitaalisen kuilun kurominen umpeen sekä digitaalisten, digitaalisen tietotaidon vahvistaminen ovat äärimmäisen tärkeitä ja meidän täytyy käyttää kaikki tilaisuudet hyväksy, hyväksemme, jotta mahdollisimman moni Euroopan kansalainen kaikissa eri jäsenvaltioissa, maaseudulla ja kaupungeissa saa käyttöönsä laajakaistan. Samoin digitaalinen tietotaito on äärimmäisen tärkeää kaikille kansalaisille, koska yhä useammin myös julkiset palvelut siirtyvät digitaalisiksi. Ja ovatpa ihmiset sitten nuoria tai vanhoja tai vammaisia, niin kaikilla on oltava sama pääsy näiden palvelujen piiriin. Alustat ovat äärimmäisen tärkeä kysymys SD-ryhmälle, joka ei halua monoperien syntymistä. Tämä lisäarvo tulisi jakaa reilusti koko ketjun. Ja mitä tulee televiestintään, infrastruktuuriin, niin kilpailun täytyy ajaa investointeihin ja markkinat on saatava toimimiksi myös sitten äh, mahdollisesti eurooppalaisen rahoituksen kautta ja niin edelleen. Teollisuuden digitalisoituminen ja tavaroiden internet ovat seuraavat asiat, seuraavat askeleet, joita Euroopan parlamentin on tuettava. Laitteisto- ja ohjelmistoalalla on taattava turvallisuus, kyberturvallisuus on äärimmäisen tärkeä kysymys ja samalla koko teollisuutemme kyberturvallisuus on ehdoton prioriteetti. Menestyksekäs 5G-teknologian standardisointi on myös tärkeä kysymys ja lopuksi kansalaisilla täytyy olla helppo pääsy julkisten palvelujen piiriin ja komission on analysoitava tätä yhteiskunnallista muutosta ja työelämän muutosta, jonka digitalisoituminen tuo mukanaan. Kansalaisia ja kuluttajia on suojeltava, sosiaalinen kohesio on säilytettävä ja herkässä asemassa olevia ryhmiä on suojeltava. Tämä on kanta, jonka tässä nyt esitin varjoesittelijämme edustaja Kumpula Natrin puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Kiitoksia näistä huomioista. No niin, Vicky Ford, yhteispuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Um, paljon kiitoksia ECR-ryhmän puolesta. Minä edustan muitakin ECR-varjoesittelijöitä. Haluaisin nähdä mietinnön, joka keskittyy hyötyyn, jota sekä yritykset että kuluttajat pääsevät nauttimaan, joka tukisi innovointia ja joka tukisi ponnistuksia, jotka pyrkivät siihen, että taloutemme ovat kilpailukykyisiä ja että me voimme valjastaa nämä hyödyt digitaalista vallankumouksesta käyttöömme. Paljon kiitoksia kaikista työstänne tähän asti. Haluaisin tehdä muutamia erityisiä huomioita tiettyihin kompromisseihin liittyen. Kuluttajan oikeuksia koskien minä en halua, että meillä olisi erilaiset kuluttajaoikeussarjat, erilaisia konkreettisia tuotteita koskien, puhelimia, televisioita tai niin edespäin, riippuen siitä, ostaako henkilö tämän tuotteen verkosta vai kaupasta. Nämä asiathan alkavat olla erilaisia. Ihminen voi ostaa television kaupasta tai verkosta. Meillä ei voi olla kaksia erilaisia sääntöjä. Parlamentti, esittelijät ja varjoesittelijät olemme yhtenäisiä siinä, että me emme halua kahta erilaista lähestymistapaa. Näin yksi yhtenäinen kompromissi sanoo, ja komissio, olkaa hyvä, jos kuuntelette, ottakaa tämä huomioon, ottakaa tämä huomioon, kun te kehittelette ehdotustanne. Me emme halua kahta eri sääntösarjaa verkko-ostoksia varten. Parlamentti ei tätä toivo. Ja sitten lottomerkinnät. Palveludirektiivin osalta olen hyvin tyytyväinen siitä, että palveludirektiivissä on mainittu myöskin syrjinnän poistaminen ja todellakin haluaisin sellaisen lähestymistavan, joka käyttää hyväkseen jo olemassa olevaa lainsäädäntöä, kun se on mahdollista ähm, spektrin, spektrin liittyen me emme tällaista niin kutsuttua harmonisointia mallia halua. Sitä on kokeiltu, joten meidän pitäisi spektrin suhteen saada yhteinen ratkaisu aikaan, ettei jälleen synny jumia neuvostossa. Ja me olemme myöskin samaa mieltä siinä, että me emme tarvitse eh, mitään eh, yhtä eurooppalaista telekommunikaatiovirastoa. Nykyinen työ on hyvä, mutta me tarvitsemme vielä hyvin selkeää eh, määrittelyä ja sitten näihin ristiriitaisempiin kysymyksiin, jos emme päässeet vielä sopimukseen. Paketteihin liittyen minä äh, olen sitä mieltä, että avoimia kysymyksiä vielä on, ja minä en tuosta komission äh, kantaa, että äh, jäsenmaat yksin vastaavat tästä, vaikka työllisyysvaliokunta on sitä mieltä, että kysymys on jäsenmaiden toimivallan alaa sitten eh, näihin formeihin liittyen. Meidän täytyy antaa toimintamahdollisuus. Vastuullisuus on yhtä tärkeää kuin toimintamahdollisuus kuitenkin. Ja sitten olen sitä mieltä, että yrittäjyys, itsensä työllistäminen ei ole huono asia, joten se pitäisi pystyä turvaamaan sitten kyberturvallisuus. Kyberturvallisuus on hyvin vakava asia, joka täytyy ottaa tässäkin direktiivissä huomioon. Kiitoksia. Kiitokset puheenjohtaja. Sitten ECR, ECR ja itre e valiokunta äh, Hans-Olaf Henkel. Kiitoksia. Viki tässä nyt käytti aivan liikaa aikaa, joten minä voin puhua ihan lyhyesti meidän ryhmämme puolesta kappaleet 19 ja 19a. Luonnollisesti me kaikki haluamme myös maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla toimivan hyvän kapasiteetin ja katsomme, että tämä voidaan saavuttaa lisäämällä kilpailua eikä suinkaan sitä vähentämällä se, että hyväksytään jonkinnäköisiä olikopoleja ja katsotaan, että tätä kautta voidaan turvata investoinnit, niin tämä nyt on aivan väärä kanta mielestäni. Muistakaamme nyt sen, että verrattuna Yhdysvaltoihin Euroopan unioni joutui ongelmiin, koska me vapautimme ja yksityistimme huomattavasti myöhemmin kuin Yhdysvallat. Ja tästä viipeestä kärsimme edelleen. Ja meidän tulisi kyllä nyt pyrkiä saamaan Yhdysvallat kiinni Valitettavasti tämä eh, ehdotus siitä, että valtiot käyttäisivät eh, tähän sitä ylimääräistä rahaa, mikä ainakin joilla mailla, kuten homalla, niin vielä on, niin ei kyllä ole ihan oikein. Kiitokset. Ja ECR jopa saasti hiukan aikaa tosiaan. Seuraavaksi Dita Haransova Alte. IMKO-valiokunta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä haastavasta työstä ja haluan olla samaa mieltä siitä, että mietinnön sävyn tulee olla positiivinen. Lisäisin kuitenkin, että kuluttajat ja yritykset odottavat meiltä että me annamme heille järkevän määrä ajan ja siksi meidän ryhmällemme ei sovi kompromissikohdassa 7.11 tai 11.7, joka menee väärään suuntaan, ikään kuin jotkin ryhmät olisivat päättäneet, että Euroopan ei pitäisi käyttää tätä hetkeä luodakseen digitaalisille sisämarkkinoille yhteisiä sääntöjä – Mehän tässä oikeastaan työnnämme nyt komissiota siihen suuntaan, että se viivästyttäisi ehdotuksiaan, jotta voisimme katsoa, miten sitten kävisi. No minähän voin kertoa, miten käy. Meille tulee lopulta 28 erilaista kansallista lakia, tilanne, jota emme halua, joka meillä nyt on. Meidän täytyy tarttua nyt tilaisuuteen ja ei ole oikein sanoa, että ehdotus kattaa kattaa palvelut ja tuotteet netissä, loisi kuilua online- ja offline-tuotteiden välille, mutta kun se kuilu on jo olemassa, komission ehdotus olisi ensimmäinen askel oikeaan suuntaan ja toinen askel tulisi nopeasti. Ja toivon, että silti meidän on edelleen mahdollista päätyä kompromissiin. Suhtaudun intohimoisesti EU-hun, jonka pitää toimia toimivaltansa puitteissa ja meidän ei pitäisi nyt tuoda mietintöömme semmoisia aiheita, joihin me EUlla ei ole toimivaltaa tai joista ITRE ei ole vastuussa. Siksi en voi hyväksyä kompromissiehdotuksia SNDltä. Ei ole meidän tehtävämme puhua työvoimasta tai työlainsäädännöstä tai sosiaaliturvasta – Meitä koskee sääntö 53 ja totta kai muut päättäkööt sitten työhön ja työvoimaan liittyvistä asioista. Ja voin vain toistaa, että minä en kannata nettisivuille mitään EU-merkintää, EU-brändiä. Ja kiitän teitä. Madame, for your... Kiitokset huomioistanne. Seuraavaksi Julia Reda vihreistä. IMKO-valiokunta. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä jo työstä. Me olemme päässeet jo valtavasti eteenpäin mielestäni erityisesti alustojen suhteen, alustokysymyksen suhteen. Ja jos me erottelemme infrastruktuurin ja palvelut toisistaan, kuten edustaja Gebhard on ehdottanut, monet ongelmat, joita meillä vielä on, ratkeavat itsestään ainakin tiettyyn pisteeseen asti, kuten tämä neutraalisuuskysymys. On melkoisen selvää, että infrastruktuurin täytyy olla neutraalia ja palvelut taas usein toimivat äh, filterinä. Ne pyrkivät ohjaamaan ihmisiä valtavan tietovuoren läpi ja siksi ne eivät voi olla yhtä velvollisia neutraalisuuteen kuin infrastruktuuri. Myöskin mielestäni olisi hyödyllistä, ettemme poikkea perusperiaatteesta eh, e-kauppadirektiivistä rajatun vastuullisuuden suhteen, sillä tämä on todellakin muodostanut eh, internetpalveluiden tarjoamiselle pohjan jolla se on voinut kukoistaa. Kuulen kyllä EPPn huolet eh, digitaalisen kaupan tulovirroista, mutta meidän pitäisi pohtia enemmänkin niitä toimia, jotka tuottavat lisätuloja yrityksille ja käsitellä niitä epätapasapainoisia tilanteita, joita esimerkiksi ALV-verotuksen suhteen on olemassa. Esimerkiksi kustantamot ja kirjanmyyjät ovat tilanteessa, jossa ALV-verotus on verkkovälitteisesti korkeampaa, mutta tämä on seura, suora seuraus siitä, että verkkokirjoja myydään palveluina eikä tuotteina. Tämän muuttaminen itse asiassa ratkaisisi monia suojaongelmia, joita meillä on digitaalisen sisällönkin suhteen. Tällä tavoin voisimme varmastikin saavuttaa tasapainoisen tuloksen puuttumatta perusperiaatteisiin siitä, kuinka internetin vastuullisuuskysymyksiä ratkotaan. Tietotalouden rakentamisessa olemme kaiken kaikkiaan hyvällä tolalla mielestäni, mutta haluaisin tuoda esiin tarkistuksen, jonka me esitimme koskien tätä tietokantadirektiiviä. Sitä ei voida jättää sivuun, sillä tässä meillä on lainsäädäntöä, jossa komissio itse on todennut, että lainsäädäntö on tietotaloutta ollut jarruttamassa. Jos me tosissamme haluamme parempaa säätelyä, tällaisessa tapauksessa pitäisi olla mahdollista turvautua myöskin 90-luvun alun direktiiviin mutta todeta, että se ei enää ole ajan tasalla ja että me, meidän pitäisi päästä eroon tällaista lainsäädännöstä, jos haluamme todellakin eteenpäin. Mitä tulee sitten taas mm, tieteen avoimuuteen ja muihin tieto kysymyksiin. Nämä ovat mielestäni erittäin tärkeitä, jos me haluamme, että Eurooppa on eri sektorilla kilpailukykyinen, jos haluamme, että tutkimuksemme tuottaa koko yhteiskuntaa hyödyttävää tulosta. Kiitoksia. Uh, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä edustaja Raimon Itre-valiokunta. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluan jälleen korostaa, että internet ja digitaali sisämarkkinat ovat mielestämme tulevina vuosikymmeninä ehkä pidempäänkin yhteiskuntamme ydininfrastruktuuria ja siksipä tämä infrastruktuuri ja sen kehittyminen on äärimmäisen keskeistä. Meidän täytyy ottaa huomioon muukin kuin voiton tavoittelu, myös todella vaikutukset ylipäätään yhteiskuntimme. Mitä maarajoitteisiin tulee, niin ensimmäinen luonnos oli kyllä huomattavasti parempi kuin tämä kompromissi. Kyllä meidän täytyy päästä eroon maarajoitteista kerta kaikkiaan. Tämä on kyllä pitkällä aikavälillä aivan ehdottoman välttämätöntä. Kyllä kaikki sisältö täytyy saada kaikkien käyttöön helposti, ongelmitta. Lisäksi haluaisin viitata kahteen muuhun kysymykseen, joiden vaikutus yhteiskuntiimme on hyvin merkittävä. Ensinnäkin naisten voimaannuttaminen, se tulisi ottaa huomioon ja samoin äh, FEM-valiokunnan tarkistukset Teri Räimkeltä kollegoltamme, äh, uudet teknologiat, äh, digitalisoituminen voivat vaikuttaa naisten voimaannuttamiseen hyvin suuresti merkittävästi. Ja sitten vielä vammaisten ihmisten tilanteeseen liittyvät tarkistukset. Meidän täytyy auttaa heitä niin, että paitsi että luodaan joillekin yrityksille lisää liiketoimintamahdollisuuksia, niin tulisi luoda yhteiskunnallisesti toimivampi järjestelmä. Meidän tarkistuksemme ovat tämän suuntaisia. Ja nyt mielestämme tämä koko mietintö on kyllä menossa hiukan väärään suuntaan. Kiitoksia. Kiitos teille. Nyt EFDD ryhmän edustajat ensin IMCO-valiokunnasta Marko Zulo. Grazie Presidente. Anch'io faccio i complimenti alle due relatrici per il lavoro. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin tervehdin ilolla tätä työtä, jota esittelijät ovat tehneet. On vaikeaa ryhmittää kaikki nämä kannat ja yrittää sovittaa niitä yhteen ilman, että joudutaan vähän alentamaan rimaa. Ja nyt käytänkin tilaisuutta hyväkseni, ehdottaakseni jälleen kerran asiaa josta olen jo puhunut. Haluaisin puhua luottamuksesta. Luottamus on sisämarkkinoiden peruspilari, kun on digimarkkinoista kyse. Ja ennakkoedellytys sille, että markkinat toimivat tehokkaasti. Tässä tekstissä, jota parhaillaan laadimme, on tärkeää rauhoittaa kansalaisia – koska vaikkakin kansalaisilla on hyviä välineitä käytössään, jos välineet eivät ole varmoja, niin ei se rohkaise käyttäjiä käyttämään niitä. Joten, jotta näitä välineitä käytettäisiin, niin kansalaisten on oltava tietoisia siitä välineiden kirjosta, joka on käytössä, ja puitteistosta, jonka sisällä voi toimia. Olin jo aiemmin esittänyt tämän. Ja sen sijaan, että tarkistuksia oli lukuisia, niin tulikin kappale, joka keskittyy tähän luottamuksen käsitteeseen, jolla annetaan vähän sisältöä tälle hieman abstraktille käsitteelle ja tämä pitäisi yhdistää johonkin vähän konkreettisempaan. Brändit tai tuotemerkit, takuut, hyvä on. Mutta lisäksi haluaisin, että voitaisiin jotenkin lisätä ja vahvistaa tätä välineluetteloa. Mr. Borrell. Kiitoksia. Sitten Itre ja Borelli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen ryhmäni varapuheenjohtaja ja nyt tässä pyrin täyttämään tehtäväni. Edustajat Kalas ja Gebhard totesivat tämän jo. On todellakin vaikeaa, erityisesti ottaen huomioon, kuinka nämä vastuualat jakautuvat eri valiokuntiin. Käsitellään asiaa. Tämä on hyvin monimutkaista ryhmänä. Me haluamme saada sellaisen tekstin aikaan, joka olisi mahdollisimman avoin ja mahdollisimman helposti ymmärrettävissä ja mahdollisimman tehokas jotta ihmiset voisivat todellakin käyttää sitä. Digitaalisten sisämarkkinoiden ytimessä pitää olla kansalaisten etu. Jos keskustelemme digitaalisesta kansalaisuudesta, ihmiset pitää saada mukaan aktiivisesti työhön. Tämä on aivan ratkaisevan tärkeää. Aivan yhtä tärkeitä elementtejä mielestämme, ja varmaankin tiedätte tämän aivan alusta lähtien, ovat investoinnit ja infrastruktuuri. Meidän täytyy varmistaa, että kaikilla ihmisillä on pääsy palveluihin, mukaan lukien köyhemmät ihmiset tai maaseutualueen ihmiset. Ja pk-yritykset täytyy myöskin saada mukaan. Niille täytyy tarjota uusia mahdollisuuksia. Ne luovat työpaikkoja ja toisaalta mahdollisuuksia niihin, niille ihmisille, jotka haluavat innovoida ja investoida digitaali-innovaatioihin. Internetmyyntiin liittyen me haluaisimme, että sähköinen kauppa saadaan täysin mahdollisuuksensa mukaan käyttöön. Tämä on uusi kenttä pk yritykselle mielestäni. Me olemme siis tehneet tämän suuntaisia ehdotuksia, mutta meillä on vielä tiettyjä seikkoja, jotka haluamme todellakin tuoda mietinnössä esiin. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen on erittäin tärkeä Euroopan taloudelle, erityisesti työllistämiselle, ja on tarpeen nyt tehdä tämä viimeinenkin ponnistus, jotta me saisimme mahdollisimman kunnianhimoisen tekstin aikaa. Me emme halua kompromisseja, jotka jotenkin tinkivät kunnianhimomme tasosta. Meidän pitää tässä todellakin katsoa tulevaisuuteen. Joo. Kiitos. Lopussa sitten kukaan ei ole tyytyväinen. Seuraavaksi edustaja Kappel, ENF. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää yhteisesittelijöitämme erittäin hyvästä työstä ja kyvystä tiivistää näin monimutkainen asia 38 tarkistukseen ja paitsi monimutkainen asia, myös monimutkainen valiokuntarakenne. Itse asiassa kyllä tässä ollaan pitkälti varmaan yhtä mieltä siitä, että digitaalinen muutos kaipaa sääntelykehyksiä, vapaata kilpailua, reilua kilpailua myös kuluttajien nimissä ja digitaalinen muutos tulisi ottaa kaiken sen kasvun potentiaalin käyttöön, johon komissio kertomuksissaan viittaa, jotta saadaan todella kasvua ja työpaikkoja luotua Euroopassa. Monet asiat ovat tässä vielä vailla ratkaisua. Uskon kuitenkin, että ne ratkaistaan. Minä haluan nostaa esiin kolme asiaa. Yhtäältä kappale 19, yksityiset investoinnit ja 19a, julkiset investoinnit ja sitten 20 ex ante sääntely, oliko polien sääntely erityisesti ajatellen tulevaa telekom-pakettia. Ja sitten tietenkin e-hallinto, joka on meille erittäin tärkeää. Kaikkien ihmisten on saatava samat palvelut, erityisesti heikossa asemassa olevien ihmisten palvelujen saatavuus on varmistettava. Lisäksi pidämme tärkeänä sitä, että on olemassa myös infrastruktuuri, kilpailua, niin että infrastruktuuri investointien kohdalla tekstiä saadaan vahvemmaksi. Mielestämme teksti ei tässä muodossaan ole investointeja houkutteleva vaan kyllä todella infrastruktuurikilpailua ja investointien konsolidointia tarvitaan. Ainakin näihin mielestäni tulisi viitata. Toinen asia sitten, oligopolit meidän mielestämme, ne eivät ole toivottavia talouselämällemme ylipäätään ja ex ante sääntelyn kautta esimerkiksi markkinoilla syntyisi valtava taakka näille televiestintäalan toimijoille. Ja asiakirjassa mielestämme tämä tulisi kyllä nostaa esiin, erityisesti kun televiestintä uudistusta. Tarkastellaan ensi vuonna. Yhteyksiä on vahvistettava Euroopassa, erityisesti mm, uuden sukupolven verkot, 100 miljardia euroa komission arvio. Näiltä osin sääntelykehykset täytyy uudelleen tarkastella ja täytyy saada aikaan kannustimia uusiin vahvempiin verkkoihin saatavien investointien puolesta. Ja sitten myös maaseudun kuluttajilla ja iäkkäillä kuluttajilla täytyy olla pääsy palvelujen piiriin muutenkin kuin sähköisesti. Kiitos. Kiitos oikein paljon kaikille puhujille tästä erinomaisesta keskustelusta ja nyt puhetta johtaa jatkossa kollegani edustaja Ford Inko-valiokunnasta. Sin signal Kiitos. Ja ilmoittakaa, jos nimenne puuttuu tästä luettelosta. Jakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Goigas, Claire Moody, and then the Commission. Is if there's anybody, yeah, Michael, you're... Jos joku puuttuu listasta, niin käsi ylös. Niin, sinähän olit Libe-valiokunnan luonnostelija. To thank, uh... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää kanssa esittelyitä tästä mietinnöstä ja erittäin hienosta työstä, jota on tehty ja toivottavasti saamme työn päätökseen ensi viikkoon mennessä. Haluaisin myöskin ilmoittaa teille, että me Libe-valiokunnassa äänestimme eilen ja käsittelimme siis näin oman panoksemme. Uskoakseni lopputulos on tasapainoinen. Me käsittelemme tietosuhjaa ja yksityisyyden suojaa myöskin perusoikeuksia, mutta samaan aikaan me myöskin luomme jonkinlaisen äh, Äh, immateriaalioikeuksien ja yritysten oikeuksien välisen tasapainon äh, ja käsittelemme myöskin tiedon käsittelyä ja turvallisuuskysymyksiä. Toivottavasti tämä siis tulee tukemaan mietintöä. Toivon myöskin, että lausuntomme luetaan huolella, kun saamme viimeisen version siitä valmiiksi. Ja toivottavasti artikla 54 merkityksen tässä yhteydessä ymmärrätte. Sitten viimeinen sananen liittyy näihin alustoihin. Mielestäni on erittäin tärkeää olla tulevaisuusvarma. Siis niin, että me rajoita toimintaa liikaa. Meidän täytyy ymmärtää alustojen toiminnan erityisluonne. Monenlaiset erilaiset verkkosivustot ja alustat ovat olemassa ja niitä ei ole mahdollista rajoittaa. On hyvä pyrkiä löytämään kompromissi. Me emme halua taistella näitä alustoja vastaan, me emme halua tuhoa olemassa olevia alustoja. Kiitoksia. Jose Blanco. Jose Blanco. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää yhteisesittelijöitä. He ovat kyllä hyvin monimutkaisen vaikean tehtävän saaneet haluan äh, kiittää siitä, että he viittaavat tekstissään usean otteeseen digitaalisen kuilun umpeen kuromiseen. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Äh, kaikki alueet on saatava äh, katettua, kaikki eri ihmisryhmät, myös alueet, ähm, joilla on väestökatoa ja mm, paljon ikääntyvää väestöä. Mitä sitten tulee maarajoituksiin, niin jos ne ovat syrjiviä, niistä täytyy luonnollisesti päästä. Kompromissit, eh, kompromississa 18 eh, viitataan siihen, että jos maarajoite on eh, perusteltu eikä ongelmallinen ja perustuu siis IP-osoitteeseen luonnollisesti, jos tämä on perusteltu, niin Tämä on tietenkin aika hankala, koska perustelematon on sitten samalla lain vastainen tai sääntöjen vastainen, mutta kuitenkin puhutaan myös sellaisesta sisällöstä, jota koskevat tekijänoikeussäännöt ja esimerkiksi näin voidaan käyttää sitä sisältöä ainoastaan yhdessä maassa. Silloinhan rajoitusten täytyy olla mahdollisia. Täällä viitataan myös piratismiin Piratismihan, niin kuin tietyillä alueilla tarvitaan maarajoituksia, jos kyse on tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista. Ja tässä kompromississa suositellaan komissiolle, että komissio ymmärtää, että tällaiset rajoitteet voivat olla tarpeellisia. Minun mielestäni ehkäpä tässä on vielä kaksi kohtaa nämä mainitsemani, joiden äh, joita tulisi uudelleen vielä kirjoittaa. Olga Senelová. Paní předsedkyně, eh, já bych také chtěla poděkovat oběma zpravodajkám a všem stínovým eh, zpravodajkám. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset molemmille kansapuheenjohtajille ja myöskin esittelijöille ja esittelijöille. Minulla olisi muutamia huomioita liittyen kompromissitarkistuksiin. Ensimmäinen kompromissi, anteeksi, ensimmäinen tarkistus koskee kaikkien kansalaisten pääsyä palveluihin. Tässä pitää sisällyttää mielessä se, että monet kansalaiset, erityisesti iäkkäämmät ihmiset, eivät voi tai edes halua olla osa tällaista niin kutsuttua sähköistä yhteiskuntaa. Minä itse kannatan aina universaalia pääsyä kaikkiin palveluihin kaikille kansalaisille ja universaalia palvelua yhteiskunnassa, mutta me emme voi mielestäni estää mahdollisuutta saada palveluja, esimerkiksi mennä lääkärille, jotta saisi reseptin tai mennä virastoon vierailemaan. Tällaisten mahdollisuuksien pitäisi tulevaisuudessakin olla aina saatavilla ja se pitäisi myöskin mietinnössä ottaa esiin. Sitten seuraava huomioni niin kappale 16, maantieteelliset rajoitukset. Meidän täytyy tässä mielestäni asettaa samalle linjalle kaikki. Mielestäni epätasapainoinen pääsy sisältöön maantieteellisten rajojen suhteen ja epätasainen hinnoittelu eivät ole vain digitaalisen maailman ongelmia, ne ovat todellisenkin maailman ongelmia. Ja komission jäsen Jourovaa myöskin myönsi näin olevan, kun vieraili valiokunnassamme. Säännöt, jotka koskevat sekä verkkomaailmaa että reaalimaailmaa, ne pitäisi saada samanlaisiksi. Tässä olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, eikä tällaisen maantieteellisen rajoittamisen pitäisi olla mikään poikkeus. Sitten kolmas huomioni liittyy liikennevaliokunnan ja turismivaliokunnan lausuntoon. Minä olin itse valiokunnassa mukana töissä ja uskon, että olemme saaneet erittäin hyvän lausunnon aikaan. Se pitäisi ottaa mielestäni mukaan työhön meillä on vielä monia muitakin ulottuvuuksia lausunnossamme ja olen hyvin tyytyväinen, jos osa näistä asioista otetaan loppumietintöön mukaan. Paljon kiitoksia tästä hienosta työstä. Kiitos. So the next speaker is Anne Seuraava puhuja Anne Sander, EPP-ryhmästä. Eikö? Olkaa hyvä. Madame la présidente, Kiitos puheenjohtaja. En ollut pyytänyt puheenvuoroa, mutta ihan hauskaa saadakin tämä puheenvuoro. Voisinkin tätä nyt hyödyntää. Kiitos. Joo, parilla sanalla minäkin haluan kiittää näitä kahta esittelijää heidän suorittamastaan työstä. Ja vielähän työsarkaa on jäljellä. Olen jäsenenä työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnassa ja minusta on tärkeää pitää mielessä kaksi asiaa. Ensinnäkin yhtenäiset digimarkkinat voivat tuoda tilaisuuksia palkansaajille, joilla ei olisi niitä ollut aiemmin. Ajattelen erityisesti niitä, jotka ovat maaseudulla, mutta haluamme vähän laajemman muotoilun tähän työllisyysvaliokunnassa ja on tärkeää kouluttaa nämä palkansaajat ja antaa heille oikeaa osaamista. Ja haluaisin korostaa toistakin kohtaa, joka on vähän kokonaisvaltaisempi ja joka kuuluu, kuuluu enemmän ITRE-valiokunnalle. Se koskee alustoja. Pidin Philip Jyvänin ajatusta vastuusta hyvänä, alustojen vastuusta siis ajattelen mahdollisuutta alustoille sitoutua käsittelemään niitä asiakkaita, jotka usein ovat PK-yrityksiä, jotka usein eivät kykene puolustautumaan. Eli PK-yrityksiä käsiteltäisiin vähän reilummin ja avoimemmin. Nämä olivat ne ajatukseni, joita halusin tuoda esille. Kiitos. Kiitoksia. Pitäisikö minun mennä puhujalista vielä läpi kerran? Jakansari, Gunnar Hockmark, Dan Dalton, Antonas Gorgas and Claire Moody. Would anybody else like... Halusiko vielä joku muu puheenvuoron? Ei. Kiitoksia. Eli Liisa Jaakonsaari, olkaa hyvä. Hän ei taida olla paikalla. Eli Gunnar Högmark, olkaa hyvä. Much, then I can take her. Kiitos oikein paljon. Minä voin käyttää hänenkin aikansa sitten. Yksi asia ensinnäkin eh, kiitokset yhteisesittelijöille. Heillä on kyllä aikamoinen pala purtavanaan tässä. Eh, yhteispuheenjohtaja eh, Sersi Busek tässä toisteli usean kertaan, että kukaan ei tule olemaan tyytyväinen, mutta parahin yhteispuheenjohtaja mielestäni tämä on kyllä väärä lähestymistapa kyllä me varmasti kaikki yritämme tässä olla mahdollisimman tyytyväisiä ja mitä me haluamme saavuttaa? Me tulemme joka tapauksessa elämään digitaalisessa yhteiskunnassa, mutta kyse on nyt siitä, että haluammeko olla johtavia alalla vai emme. En nyt mene yksityiskohtiin ta- kompromissitarkistusten suhteen. Minulla on sellainen vaikutelma, ja tämä voi tietenkin olla epä reilua hiukan, mutta mielestäni tuntuu siltä, että tässä ei nyt avata uusia mahdollisuuksia. Pelkään, että Euroopasta ei tule näin dynaamista ja suurta talousaluetta. Meidän täytyy ottaa johtava rooli. Ensinnäkin 5G. 5G tarkoittaa teollistumista tai internetin normalisoitumista, 4G oli digitalisoituminen, 3G oli modernisoituminen, mutta 5G tulee nyt olemaan valtava mahdollisuus. Jos me emme tähän tilaisuuteen tartu Euroopassa, taajuuskysymyksissä olemme johtavia. ARV-lainsäädäntö voi tukea tätä esimerkiksi sähköiset kirjat, jos me sääntelemme alustoja liikaa, koska alustoihin kaikki pohjautuu, niin sitten me rajoitamme näitä mahdollisuuksia. Ja kysyisinkin yhteisesittelijöiltä, tai pyytäisin teitä itse asiassa saattamaan meidät kaikki tyytyväisiksi, koska jos rima ei ole mahdollisimman korkealla ja kunnianhimon taso mahdollisimman korkealla, niin sitten muista tulee ykkösiä, kakkosia ja kolmosia ja meistä tuleekin vasta nelonen maailmanlaajuisesti ja tätä minä en haluaisi. Sitten minä olisin erittäin onneton, jos kävisi näin. Minä haluan, että meistä tulee numero yksi ja sitten varmasti me kaikki voimme olla tyytyväisiä. Kiitos. Very good, number one. Um, Numero yksi, oikein hienoa. Dan Dalton, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtajia ja kiitokset myöskin varjoistelijoille. Te olette tehneet erittäin hienoa työtä ottaen huomioon, kuinka paljon ihmisiä tässä on ollut mukana ja kuinka paljon tarkistuksia. Tällainenhän on aina vaikeaa. Minä olen tyytyväinen moniin asioihin, mutta en ole kaikkein tyytyväinen. Minulla on näiden luotettavuusmerkintöjen suhteen epäilyksiä mielestäni tämän pitäisi myöskin olla palvelu eikä lähtöistä, eikä tällainen merkintä ainakaan yhdistyvässä kuningaskunnassa mitään luottamusta luo. Sitten maantieteellinen rajoittaminen. Meidän pitäisi mielestäni tarkastella sisältöä. Luonnollisesti äh, meillä on sisältöä, jota ei saada jossakin jäsenmaassa käyttöön. Sitä ei lainkaan käytetä. Tiedän, että tämä kokous äh, lähetetään webstreamin kautta ympäri maailman sitä ei mikään pysäytä, mutta tällainen maantieteellinen rajoittaminen ruokkii piratismia, joten siihen pitäisi puuttua. Sitten äh, tämä Fortress Europe, Euroopan linnake, joka on muilta mailta maailmalta suljettu. Tämä on aivan väärä lähestymistapa. Ja sitten, kuten Wiki sanoi aikaisemmin, olen huolissani äh, siitä syrjinnästä, jota äh, konkreettisen hyödykkeiden suhteen ilmenee, kun niitä ostetaan kaupasta tai verkosta. Sitten Ja, taajuuskysymys myöskin on tärkeä. Tässä, kuten kunnan Högman juuri sanoi, me emme käsittele internetkuluttajien huolia. Tämä on enemmänkin tällainen vanhanaikainen lähestymistapa. Me vanhoja dogmeja tässäkin käytämme, emmekä käsitä, että maailma on edennyt jo paljon pidemmälle, eikä tätä saa tätä henkeä takaisin pulloon, vaikka tietyllä tavalla pyrimme niin tekemään. Tämähän näyttää siltä, että me pyrimme varmistamaan sen, että emme saa hyötyä digitaalisesta taloudesta, eikä tämä ole mikään tapa päästä tulevaisuudessa eteenpäin. Edustaja Skoke. Kiitos kovasti. Olen kovin iloinen nyt tästä aiheesta. Tämä on aika hieno koktaili sosiaalisuutta ja liberaalismia, eli koktaili sosiaaliliberalismia. Kannustan nyt kaikkia tekemään tämän työn. Ja kun tässä on hienoja tiedostoja, niin luulen, että tässä voidaan saada jotain oikein sopivaa ja erikoista meille. Ja kyllä tämä pelaa, tämä on tärkeää. Jos se ei pelaa, niin silloin EU menettää tilaisuutensa. Ja tässä pitää antaa tilaisuuksia nuorille ja uskoa. Kaikki tässä voitavat. Muistakaa, kaikkien pitäisi Euroopassa selviytyä tässä voittajana. Me tarvitsemme vahvempaa muotoilua osoittain, että Eurooppa on avoin innovaatiolle ja että Euroopassa tuetaan liiketoimintaa ja ollaan osallistuvia. Kaikkien pitää saada osallistua. Alustat ovat tulevaisuus. Ihmiset rakastavat alustoja. No tehkää ihmiset onnellisiksi ja antakaa heidän tehdä töitä uskon myös pakettipalveluun. Pakettien toimittamisessa on ongelmia, se on kallista. Etsikää kompromisseja, viekää asiaa eteenpäin, antakaa firmojen myydä. No, ei meidän tarvitse pohtia näitä merkintöjä. Eivät äänestäjätkään niistä välitä. Ei nyt liikaa keskitytä niihin. Ei se ole tärkeää, vaan tärkeää on, että hommat pelaavat. Mitä enemmän tulee rajoja, sitä vähemmän asiat pelaavat. Toteutetaan tämä. Ja taataan, että kaikki voittavat. Kiitos. Clemudi. Clemudi. Uh, and again, yeah, Paljon kiitoksia jälleen kerran. Haluaisin ilmaista kiitokseni esittelijälle ja varjoesittelijöille tästä valtavasta ponnistuksesta, jonka te olette tehneet eh, kaikkien muiden tuella ja toivottavasti saatte aikaan kaikki kompromissit, jotka vain suinkin ovat mahdollisia. Eh, erityisesti kompromisseihin liittyen esimerkiksi 22a eh, nämä mm, esteitä ja me tarvitsemme. Tämä on todellakin tervetullut seikka. Ja sitten haluaisin vielä kommentoida näitä huomioita, joita on jo tehty. Mielestäni on aivan välttämätöntä, että tunnustamme sen, että digitaaliset sisämarkkinat eivät tarkoita, vain, tarkoita sitä, että ihmiset ovat vain kuluttajia. Me puhumme tämän ilmiön vaikutuksesta ihmisten elämään laajemmin. Tämä kattaa myöskin tämän 19a-kompromissin, jossa puhutaan investoinnin tarpeellisuudesta universaalin laajakaistan saamiseksi, jotta ihmiset pääsisivät digitaalisille sisämarkkinoille. Ja vielä tätäkin laajemmin me katsomme tilannetta niin, että digitaalisen mukaanottamisen pitää koskee myös sitä, että ihmisillä on tarvittavat kyvyt. Tämä ei koske vain kouluja ja yliopistoja, vaan ihmisten oppimista läpi koko työelämän digitaalista inkluusiota. Ja tämän täytyy tarkoittaa myöskin sitä, että digitaalinen inkluusio kattaa myöskin äm, pääsyn työntekijöiden ja työvoiman oikeuksiin niin, että ihmisillä on tarvittavat kyvyt niin, että he pystyvät toimimaan digitaalisilla markkinoilla työntekijöinä, ja kun he näin tekevät, heidän pitää nauttia samasta suojan tasosta, jonka he saisivat monilla muilla aloilla itsestään selvästi. Kiitoksia. Sean Kelly. Very briefly. Ihan lyhyesti. Mielestäni tässä viimeiset neljä puhujaa ovat puhuneet enemmän järkeä kuin pitkin aikoihin olen kuullut neljältä puhujalta peräkäisissä puheenvuoroissa. Ja Högmarkille sanoisin, että kyllä me varmasti voimme saattaa ihmiset onnellisiksi jos yritykset ovat onnellisia ja ihmiset ovat onnellisia, kuluttajat ovat onnellisia ja näin voidaan saada aikaan kehitystä, josta yksilöt hyötyvät. Tällä hetkellä ähm, olen ITREN valmistelija tietosuoja-asetuskysymyksessä ja varjo-esiteiden esittelyiden kokouksia, kolmikantaneuvotteluja on pidetty. Toivottavasti saamme asian pakettiin joulun mennessä kun asia käsittelin, kysyin, että onko, ovatko, onko tiedeyhteisö tyytyväinen tähän. Ja se on mielestäni tärkeä kysymys. Emmehän me, jos emme pääse siihen, että 3 prosenttia PKTstä menee tutkimukseen, niin sitten tämä on pois meiltä kaikilta kuluttajilta. Se, mitä Connor Dalton ja muut totesivat tässä, on mielestäni äärimmäisen tärkeää ja voimme saada aikaan päätöksiä, jotka pitävät Euroopan ykkösenä. Emme me halua olla kakkonen, me voi haluamme olla ykkönen ja tämä on täysin mahdollista. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle ja sen jälkeen esittelijöille. Mutta meillä on hiukan aikaa jäljellä, jos jokin varjoesittelijöistä haluaa nyt vielä tuoda esiin asioita, joita ei ehtinyt aluksi tuoda esiin. Voisimme antaa ehkäpä varjoesittelijöille vielä puheenvuoroja komission puheenvuoron jälkeen. Haluaisiko nyt komissio sanoa sanasen, herra de Graaf? Members, I, I have a general comment to make. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on yksi yleiskommentti ensin. Eli iloitsemme viittauksesta kompromissitarkistukseen, joka koski yhteistä sääntökirjoa. Ja ongelmanahan on aina sirpaloituminen, kun meillä on 28 eri lainsäädäntöä. Ja jos haluamme yhtenäiset digitaaliset sisämarkkinat, tarvitsemme yhden säännöstön. Ja tämä edellyttää toista tapaa säätää lakeja täällä ja neuvostossakin pitää, on todettu, että harmonisointi on tärkeä ja me emme voi toimia 28 eri järjestelmän kanssa. Ja äh, sitten erittäin pian näemme, seurataanko näitä yhteisiä tavoitteita. Nyt on toimittava nopeasti. Jos haluamme olla ykkösiä, on toimittava nopeasti pitää olla nopea ja ensimmäinen. Ja siksi meidän pitää nopeuttaa meidän lainsäädäntötyötämme ja komissio aikoo nyt tuoda ehdotuksensa pian ja keskittää asiat niin, että lainsäätäjäkin voi toimia nopeasti. Ja sitten näistä maarajoituksista, niin vaikuttaa kompromissitarkistusten pohjalta, että voisimme päästä eroon eroon maarajoituksista rajoittamalla yksin, tämän palveludirektiivin artiklan nojalla, mutta totta on, että me tarvitsemme kuitenkin ihan oikeaa lainsäädännöllistä toimenpidettä päästäksemme eroon maarajoituksista. Palveludirektiivi ei riitä, vaikka sekin, ja kilpailulainsäädäntö on sekin tarpeellinen, mutta ne eivät yhdessä riitä maarajoitusten poistamiseen. Ja tarvitsemme parlamentin tukea tällaiseen lainsäädäntöön ja ette ehkä riittävästi ilmaise tätä tarvetta nimenomaan maarajoitusten poistamiselle ja on jo puhuttu eroista audiovisuaalisen ja tekijänoikeus aineiston ja sen tyypillisen aineiston välillä, joka ostetaan netistä. Ja viimeiseksi alustat. Me haluamme välttää vaikutelmaa siitä, että jossain ulkona olisi jokin alusta ja pitää katsoa, miten alustojen kanssa toimitaan. Tällä hetkellä, kun katsomme nopeita alueita, yhteisölainsäädännössä, niin alustathan ovat kaikkialla televiestinnässä, ja audiovisuaalisissa mediapalveluissa tekijänoikeudet, maarajoitukset, kyberturvallisuus. Näissä kaikissa siitä keskustellaan ja pitää sitten katsoa, mitä tarvitaan. Pitäisi nyt tästä eron ajatuksesta, että alustoja ei tällä hetkellä mitenkään säänneltäisi ja ne pitää tietysti päivittää toimimaan yhtenäismarkkinoilla. Jos sallitte, ennen kuin palaan esittelijöihin, sanoisin, että luonnollisesti kun äänestys tulee eteen, lausunnon antavien valiokuntien lausunnot tulevat mukaan. Tähän liittyy valtavasti työtä ja meillä on kaksi lainsäädännöllistä aloitetta, Koreperissa parlamentti tekee töitä, tietosuoja, aloite ja tiedon saanti, oikeusaloite. Minulta jäivät nämä ohi, kun puhuin varjoesittelijänä, mutta täytyy tehdä selväksi se, että kyberturvallisuuden alalla monet näistä kysymyksistä on jo katettu tai mainittu toisaalla näissä direktiiveissä, jotka toivottavasti saadaan päätökseen. Halusin mainita nämä asiat, sillä on hyvä saattaa ajan tasalle nyt tämä tilanne ja myös sen vuoksi, että äänestämme 14. päivä. Kuka haluaisi vielä puheenvuoron? Edustaja Gebhardt tai edustaja Kallas? Edustaja Kallas, olkaa hyvä. Thank you. And also, uh... Kiitoksia. Haluaisin kiittää myöskin kaikista näistä huomioistanne. Ihan muutama asia, jotka haluaisin mainita. Ensin Bereke tässä. Komissiokin mainitsi, että erittäin monella alueella ongelma on se, että kukaan ei näe suurta eurooppalaista kuvaa. Meillä on vielä 28 eri säännöstöä ja Berekin myötä me halusimme toimia, joka tarkastelisi asioita eurooppalaista näkökulmasta me olemme nyt muotoilleet ähm, tekstin niin, että Berkin rooli olisi vahvempi. Mitään uutta virastoa emme valvojaksi olisi tuomassa. Tämä on mielestäni tärkeää. Alustoihin liittyen äh, harmi, että edustaja Jumaan lähti jo pois, mutta kuten hän mainitsi, meidän pitäisi olla numero yksi digitaalisen talouden alalla ja meidän täytyy säilyttää, meidän täytyy pitää mielessämme se, että välittäjillä ja alustoilla on ollut valtava rooli, ottaen huomioon se tapa, jolla digitaalinen talous on lähtenyt kasvamaan. Jos me kasvatamme välittäjien vastuuta, me saatamme itse asiassa kuihduttaa digitaalista taloutta, sillä nämä välittäjät toimivat niin, että yritykset pystyvät niiden kautta tarjoamaan palveluitaan ja tuotteitaan. Jos niiden vastuut ovat suuremmat, tämä saattaa tarkoittaa sitä, että markkinoilla on vähemmän ja vähemmän aktiivisia toimijoita. Tämä on hyvin tärkeä asia, kun meidän tulee ymmärtää. Ja tämän lisäksi meidän täytyy muistaa myöskin se, että alustat eivät ole vain kulttuurisisällön jakoa varten. Munkinlaisia alustoja on olemassa, niitä on hyvin paljon erilaisia. Luonnollisesti vastuullisuus täytyy ottaa mukaan, mutta tämän hoitovastuullisuuden ja korkean äh, vastuutason välillä on ero. Alustat haluavat välttää riskejä ja tämä saattaisi johtaa siihen, että toimijoita markkinoilla on vähemmän. Sitten naisiin ja palvelun piirin pääsyyn liittyen. Meillä on jo kappale, joka käsittelee tätä asiaa, täytyy mielestäni todellakin mainita. Sitten siirrettävyys. Me odotamme juurivaliokunnan kantaa näissä asioissa, mutta eh, tietenkin olemme sitä mieltä, että ostetut eh, sisällöt, niiden pitäisi olla sellaiset, että niitä saa siirtää paikasta toiseen. Me olemme myöskin pyytäneet vastuuvaliokuntaa täydentämään e kauppapuitteistoa puitteistoa. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännöt, joita ei voida perustella, pitäisi poistaa. Me voimme olla varmaankin samaa mieltä hyvin monissa asioissa. Olen täysin samaa mieltä myöskin siinä, että meillä pitäisi olla myönteinen suhteutuminen niihin mahdollisuuksiin, jota digitaalinen talous tarjoaa. Tätä me pyrimme korostamaan, emmekä halua niinkään puhua erilaisista riskeistä. Kiitoksia. Mrs. Gephardt. Edustaja Gephardt nyt herra Busek ei enää voi olla täällä kovinkaan kauan. Hänen on pakko, pakko lähteä eteenpäin. <laughs> Good, Mrs. Gebhard. Mr. Gebhard. Yeah, thank you, schön. Kiitos. Yritän puhua lyhyesti. Ehkä tässä kuitenkin heti alkuun yksi asia. Minä en suinkaan usko, että meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että ihmiset, kansalaiset tai kuluttajat tai parlamentin jäsenet ovat onnellisia, tulevat onnelliseksi. Varmaan jokainen on oman onnensa seppä. Ja varmaankin nämä äh, ihmiset äh, äh, ymmärtävät tämän onnellisuuden hyvin eri tavoin. Aika kummallista keskustelua mielestäni tästä onnellisuudesta on täällä käyty. Tärkeää on meidän nähdä selkeästi, että innovaatio innovaatiot, joita digitalisoituminen meille tuo, ovat aivan valtavia ja meidän on tartuttava tähän mahdollisuuteen. Ja tietenkin näihin mahdollisuuksiin liittyy myös taloutemme tulevaisuus. Tietenkin me haluamme olla numero yksi maailmassa. Sehän on tavoitteemme. Mutta, mutta yhden asian haluaisin tässä tehdä selväksi. Kyse on mitalista, jolla on kaksi puolta. Jokaisella mitalilla on kaksi puolta yhtäällä ne hyvät, myönteiset asiat ja toisaalla sitten ne vaarat, joihin joita asia saattaa liittyä. Ja vastuullisina poliitikkoina emme me voi sanoa, että katsomme vain sitä mitalin eh, myönteistä puolta. Ei, kyllä meidän täytyy tarttua myös ongelmiin. Mitä ongelmia on? Ja meidän tehtävämme on sitten ne ongelmat ensin tunnistaa ja sitten ratkaista. Eh, Rova Ford tässä nosti esiin asian liittyen kappaleisiin 7, 8, 9, 10 ja 11. Eli että kuluttajalla on samat oikeudet, tapahtuupa kauppa sitten sähköisesti tai fyysisesti. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Kompromissineuvotteluissa lähes kaikki poliittiset ryhmät ovat tämän puolesta vastaan, ovat vain liberaalit. Kaikki muut, jotka ovat kantansa ilmaisseet, ovat täysin tehneet selväksi, haluavansa samaa samoja oikeuksia online- ja offline-maailmoihin. Ja näinpä kompromississa ei voi mitään muuta todeta. Tämä on enemmistö, enemmistökanta Euroopan parlamentissa. Ja siksipä se on pohja kompromissille, jonka olemme tehneet. Ja pahoittelen kovasti sitä, että liberaalit 7-11 kappaleisiin liittyvää kompromissia eivät halua allekirjoittaa. Mutta se tämä tilanne nyt vain on. Maarajoitukset, hyvin hankala kysymys, myös tämä kompromissi. Tässä on tehtävä ero yhtäältä media-alan maarajoitukset ulottuvuusten suhteen, TV, video, elokuvat ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta sähköisen kaupan alalla, johon liittyy täysin erilaisia muita kysymyksiä. Meidän on tehtävä ero näiden välillä ja siksi mm, asiat täytyy käsitellä eri kappaleissa, jotta tehdään selväksi se, että mahdollisesti tarvitaan erilaiset määräykset jos ostan television, niin ei minun tarvitse niinkään huolehtia tekijänoikeuksista kuin, että jos ostan videon katsottavakseni. Ja tällainen ero on vain kerta kaikkiaan tehtävä, mutta eroa ei kuitenkaan saa tehdä sen suhteen, onko tämä kauppa sitten tehty sähköisesti vai muuten. Kyllä palveludirektiivi voi meitä monillakin osin auttaa, mutta ei kaikessa. Myös kilpailuoikeutta tulisi hyvin tarkasti katsoa. Se voi olla meille tässä myös avuksi, erityisesti alustojen sääntelyn kohdalla ja myös nettineutraaliuden yhteydessä, niin että kaikilla on samat mahdollisuudet, myös kasvuyrityksillä, myös pienillä yrityksillä, jotka aloittavat toimintansa. Kaikilla on oltava samat mahdollisuudet toimia näissä verkostoissa ja näillä alustoilla. Samat mahdollisuudet kuin jo etabloituneilla suurilla toimijoilla. Nämä ovat niitä aiheita, joihin meidän on vielä tartuttava. Emme me voi niitä vain lakaista maton alle. Kyllä haluamme edistystä, mutta samalla on katsottava, että myös pienet kasvuyritykset, pienet yritykset saavat samat mahdollisuudet kuin suuretkin. Ja tätäpä varten me täällä olemme. Tunnistamme nämä ongelmat ja sääntelemme tarvittaessa. Mitä sitten tulee vaikkapa vammaisten palvelun saantiin, kaikki näihin asioihin on tartuttava. Ne ovat äärimmäisen keskeisiä ja me tulemme niihin tarttumaankin. Ja olen hyvin, hyvin kiitollinen monista erinomaisista ehdotuksista, joita olemme eri valiokunnilta saaneet. Toivon, että meidän vielä onnistuu nämä viimeisetkin kompromissit hiomaan yhtä hyviksi kuin ensimmäiset. Me olemme tehneet kovasti työtä ja työ jatkuu. Uskon, että saamme aika hyvän tekstin sitten loppujen lopuksi, vaikka kaikki meistä varmaankin tulevat sanomaan, että oi jos minä olisin yksin saanut kirjoittaa koko tekstin, niin sittenpä se vasta erinomainen olisikin. No, sellaista tämä elämä on ja tämä politiikka on, mutta kyllä minä olen suhteellisen tyytyväinen nyt kyllä yhteistyöhön eri poliittisten ryhmien välillä ja mielestäni voimme olla tyytyväisiä äh, siihen, mitä on saavutettu. Minun ryhmäni ainakin tämän allekirjoittaa. Kiitos. Excellent. Hienoa. Paljon kiitoksia. Kiitokset äh, monille ihmisille, jotka tätä keskustelua kuuntelivat. Meillä on nyt valtava kompromissi työ edessä. Tämä on valtavan suuri sarja kompromisseja. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat työssä mukana, myöskin sihteeristöä. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Hyvin paljon yksityiskohtiakin tuli esiin, joista pitää vielä sopia. Ja tässä haluaisin haluaisin olla hyvin käytännön läheinen ja muistuttaa ihmisiä, että tästä asiasta äänestetään 14. joulukuuta. Kyseessä on Strasbourgin viikon maanantai-ilta. Maanantai-ilta Strasbourgin viikolla ja tiedän, että välillä eräät jäsenet saapuvat myöhään. Tällä hetkellä meidän on tarkoitus aloittaa tämä äänestys kello seitsemän illalla, joten kaikki olkaa hyvät tarkistakaa, että jäsenet ovat paikalla kello 19, kello 7 illalla. Ja jos jotakin teknisiä ongelmia ilmenee, olkaa hyvät ja ilmoittakaa meille tästä. Ja ilmeisesti Sean halusi vielä puhua asiasta. Olkaa hyvä. call in, on Monday night. Anteeksi, mutta aina kun meillä on muistaakseni ollut äänestyksiä Strasbourgin illa, ilta, maanantaisin eh, nöyrästö kello yhdeksän. Miksi tämä järjestetään kello seitsemän? Nyt monethan matkustavat Frankfurtista, Strasbourgin niin edespäin ja riippuen erilaisista mm, matkajärjestelyistä kello seitsemän voi olla vaikea ajankohta. Voimme sopia myöhemmästä. Niin, voimme sopia myöhemmästä, mutta keskustelkaa asiasta koordinaattoreiden kanssa ja palatkaa eh, asiaan, olkaa yhteyksissä Sihteeristön tiedän, että eräät valiokunnat, kun äänestävät maanantai-iltaisin Strasbourgissa, ovat aloittaneet myöhemmin, mutta jos me teemme näin, tämä aiheuttaa hyvin pitkän iltarupeaman jäsenille. No mä pitäisi aloittaa 8.30 tai jotain, mutta äh, tiistaina 8, 12. Me sovimme tästä koordinaattorien kanssa. Hyvät ystävät, näin lopuksi toteaisin kuitenkin seuraavaa. Erittäin tärkeä huomio. Kyllä tämä on tärkeä. Gunnar Högmark varmaankin hiukan tässä nyt sekoitti kaksi tärkeää asiaa. Valitettavasti hän on nyt poistunut täältä salista. Olla kunnianhimoinen ei ole ollenkaan sama asia – Äh, kuin äh, olla kompromissit. En minä sanonut, etteikö meidän tulisi olla kunnianhimoisia. Meidän tulisi olla mahdollisimman kunnianhimoisia kuluttajiemme nimissä ja luoda mahdollisimman toimivat markkinat PK-yrityksille ja ylipäätään äh, digitaaliselle liiketoiminnalle. Ja parhaat ystävät, parhaat ystävät, kompromisseja tarvitaan. Muutenhan tätä työtä ei saada päätökseen. Joten nyt tarvitaan kompromisseja. Ja kompromissien henkihän on se, että ei kukaan saa kaikkea, mitä haluaisi. Ja siksipä varmaan olemme kaikki sitten lopussa hiukan tyytymättömiä, osittain tyytymättömiä. Meidän täytyy olla valmiit kompromisseihin ja jokaisen on luovuttava jostain. Meidän on oltava kunnianhimoisia ja pyrittävä kompromisseihin. Olkaa mahdollisimman kunnianhimoisia. Kompromisseja tarvitaan. Best. Not easy, not um, easy. So just to, to discuss again. Eli vielä uudelleen asiasta pitäisi keskustella. Siis äänestys pitää saada kello yhdeksän tehtyä, tai meidän pitää palata tähän aikakysymykseen, mutta Olkaa hyvät ja ymmärtäkää, että monista kompromisseista on jo sovittu. Monista kompromisseista on jo sovittu ja muista täytyy ehkäpä äänestää. Tämänkin vuoksi meillä on siis demokratia. Paljon kiitoksia.